asiassa. Puheenjohtajavaltio on valmis keskustelemaan aiheesta, jos tarve on. Kiitoksia puhemies ja hyvät jäsenet siitä, että olette niin sitoutuneita tähän aiheeseen. Um, um, Kiitoksia. Ja nyt voin ilmoittaa, että olen saanut kaksi päätöslauselma luonnosta, yksi EPP-ryhmältä ja toinen SND-ryhmältä, Renew-ryhmältä ja eh, vihreältä ryhmältä. Siis tämä oli tämä ensimmäinen ja toinen eh, ID-ryhmältä. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna. Seuraava istunto järjestetään huomenna torstaina 19. syyskuuta kello 9, kello eh, kahteen ja kello kolmesta kello neljään. Ja äh, esityslista on julkaistu ja se löytyy parlamentin nettisivuilta. Istunto on päättynyt. Kiitoksia ja hyvää iltaa kaikille.